huomenna keskiviikkona kaksikymmentäkuusi päivä marraskuuta kaksituhatta neljätoista kello yhdeksän neljätoista jatkuen kello viisitoista kaksikymmentäkolme esityslista on julkaistu ja se on saatavilla euroopan parlamentin verkkosivustolla. istunto on päättynyt. kiitoksia.